Ja olettaisin, että tämä nyt ei suinkaan ole viimeinen kerta, kun Mercosurista keskustellaan tässä salissa. Sorry, it's not. Niin. Olen varma siitä, että meillä viimeinen kerta, mutta tällä kertaa yhteiskeskustelu on nyt päättynyt Mercosurista. Ja siirrymme seuraavaan asiaan, joka on herra Alan Kadekin mietintö EUn tuotavia kala- ja vesiviljelytuotteita koskevat tuontiedestelyt YKPn tulevan uudistuksen kannalta. Ja annankin puheenvuoron suoraan esittelijälle herra Kadekille. For four minutes. Neljä minuuttia. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, jäsen, hyvä. hyvät kollegat. Yksi tärkeistä ajatuksista tässä mietinnössä on se, että meidän täytyy saada aikaiseksi välttämätön johdonmukaisuus yhteiskalastuspolitiikan kalastuspolitiikan ja kauppapolitiikan välille. Ja tässä suhteessa voimme olla vain ilahtuneita siitä, että tänä päivänä me näemme, että komissiossa on kalastuskomissaari tämä ja tavallinen vastakumppanimme ja kauppakomissaari de Hucht. Se on todellinen kunnia meille. Kuitenkin jos sallitte, niin Minusta on yllättävää ja imartelevaa se, että komissiossa on kaksi edustajaa paikalla. Sehän on aika tavatonta. Puhutaanpa itse mietinnöstä sitten. Vesiviljelyn ja kalastustuotteet, jotka tulevat kolmansista maista, vastaavat noin 60 prosenttia eurooppalaisesta kulutuksesta. Tämä erittäin korkea riippuvuuden taso on huolettavaa, ja se on seurasta kahdesta asiasta. Yhtäältä siitä, että yhteisötuotanto on vähentynyt ja toisaalta olemme avanneet markkinoitamme yhä enemmän tuonnille viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä kehitys vaarantaa kalastajiemme tulevaisuuden, jotka ovat saaneet nähdä, että kysyntä on kuitenkin suurempi kuin tarjonta useissa lajeissa. Ympäristökysymykset ja terveyskysymykset, niihin suhtaudutaan erittäin vastahakoisesti, koska niitä ei sovelleta samalla tavalla kolmansista maista tuleviin tuotteisiin. Se, mistä tässä on kysymys, kysymys on siitä, että halutaan, että eurooppalainen kalastussektori kykenee toimimaan tulevaisuudessakin. Että me voimme tarjota turvallisia elintarvikkeita, jotka ovat hyvälaatuisia, ja samalla tarjota elinkeinon niille, jotka elävät rannikkoalueella. Hyvä komissio jäsen, neu- kalastuksen tulevaisuus Euroopassa ei ole mikään neuvottelukysymys. Meidän täytyy saada kunnon tariffisuoja vesiviljely- ja kalastustuotteille Euroopan unionissa. Ja erityisesti kehitysmaille täytyy suoda suosituimuusasema. Ja täytyy ottaa huomioon VTO-mekanismit, jotta voidaan tarjota hyvä tulevaisuus myös omalle, omille kalastajillemme. Sveitsiläisen mallin mukaan pitäisi vaatia äh, erityistä tariffia näille arkaluontoisille tuotteille. Toiseksi meidän täytyy tarjota tietyille kolmansille maille äh, etu, suosituimmuusasema silloin, kun hygienia- ja terveysvaatimuksia noudatetaan tiukasti. Lisäksi meidän vastuullamme on se, että kauppaneuvotteluita kalastus- ja vesiviljelytuotteissa viedään kunnolla eteenpäin sekä kalastuskomissaarin että kauppaisesta vastaavan komissaarin toimesta. Se tarjoaa meille paremman mahdollisuuden kestävän kehityksen tulevaisuudessa. Nämä ovat perustavanlaisia kysymyksiä ja nyt kalastuspolitiikka ollaan muutamassa selkeästi. Samalla nähdään, että VTOssa Dohan kierros jatkuu, joka mahdollistaa sen, että me voimme pohtia uudelleen tiettyjä myönnytyksiä, jotka eivät ole olleet meille hyödyllisiä. Lisäksi komission de Hyhtin aloitteesta Euroopan komissio on aloittanut uuden neuvonpidon, kun se pyrkii muotoilemaan uutta ohjenuoraa 2020-strategian puitteissa, joka koskee kalastusalaa. Olemme sitä mieltä, että sekä kauppapolitiikassa että kalastuspolitiikassa meidän täytyy saada Euroopan unionin ääni kunnolla kuuluviin niin, että Euroopan unionin näkemystä kunnioitetaan. Tämä alkaa siitä, että otetaan selkeästi huomioon neuvoston ja komission näkemykset tästä asiasta. Ja me parlamentissa seuraamme erittäin tarkasti tulevaa kehitystä. Itsekin olen henkilökohtaisesti tässä mukana. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kade. Kiitos, herra Kade. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission sen tämänäkin ja ainakin hänelle puheenvuoron arvoisa Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Kadekia ja valiokuntia, jotka ovat lähteneet tähän omaan mietintöön. Olette pahoitelleet, että vihreä kirja kalastuspolitiikan reformista ei kiinnittänyt tarpeeksi huomiota asioihin, joita te otitte täällä esille. Joten minä haluan tänään varmist, vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut tekemään työtä ja ottamaan kaikki politiikat huomioon, jotka vaikuttavat kalastusalaan. Kuten olen jo todennut, reformin tarkoituksena on eh, lopettaa tämä negatiivinen noidenkehä, jossa nyt olemme. Meillä on kalastusala, joka ei ole ekologisesti kestävä, eikä se ole taloudellisestikaan hyvin toimiva. Tarvitsemme laajan kalastusalan, jossa voidaan käyttää kalakantoja ja samaan aikaan kalastajille, heidän perheilleen ja yhteisöille voidaan varmistaa se, että he voivat saada tästä asianmukaisen elannon. Tarvitsemme kalastajia, jotka haluavat vastata markkinoiden haasteisiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti että nyt ja tulevaisuudessa. Kuulen teidän huolenaiheenne epäreilystä kilpailusta kolmansista maista ja että kilpailuolosuhteet eivät ole yhtäläiset sosiaalisissa olosuhteissa ja ympäristöllisissä ja kestävyysvaatimuksissa ja terveyssuojelulaeissa. Haluan vakuuttaa teille, että samat huolenaiheet ottivat esille kaikki jäsenvaltiot, jotka käyttivät puheenvuoron viimeisessä maatalous- ja korostusneuvostossa. Joten tässä tarvitaan vastauksia. Kun muutamme sääntöjä, Euroopan kalastukselle tämän reformin yhteydessä. Yksi suurimmista haasteista, joka meillä on, on juuri se, että teemme parhaamme, jotta voimme varmistaa yhtäläiset kilpailusuhteet kaikille tuotteille, jotka EU-markkinoille tulevat. Tässä mielessä esimerkiksi meidän pitäisi kaikkien tehdä yhteistyötä, jotta täysimääräisesti toimeenpanisimme lainsäädäntömme laitonta, sääntelemätöntä ja raportoimatonta kalastusta vastaan. Haluaisin myös sanoa, että olemme edelleen sitoutuneita siihen, että kunnioitamme kansainvälisiä periaatteita hyvästä kalastus- ja merihallinnollisesta eh, kumppaneidemme keskuudessa. Ja että otetaan ja sosiaaliset näkökohdat. Tuen teidän vaatimustanne siitä, että kuljetuksessa pitää enemmän johdonmukaisuutta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä globaalin vision puolesta. Kaksi kolmasosaa kalasta, jota Euroopassa kulutetaan, kuten on jo mainittu, on tuotua, jotta voidaan varmistaa, että raaka-aineita tulee meidän jalostusteollisuudemme tasaisesti ja että saadaan hyvät reilut hinnat kuluttajille. Kuitenkin kolmasosa EU-markkinoista on sellaista, jota, jonne, joka tuottaa EU-ssa työpaikkoja ja se kuuluu moneen sosiaaliseen verkostoon Euroopassa nyt kun yhteistä vakavasti reformoidaan, niin politiikassa täytyisi myös edelleen keskittyä ottamaan huomioon tämä monimutkainen luonne, joka kalastussektorilla EU:ssa on, ja sen taloudelliset ja sosiaaliset realiteetit. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne ja myöskin kollegani De Kyhtin kanssa, jotta voimme varmistaa tarvittavan ajan näille mukautuksille, joita tarvitaan, kun otetaan huomioon eh, tämän reformin tahti. VTO-neuvotteluihin viitaten kiinnitämme erityistä huomiota olemassa käytäviin keskusteluihin tue, tuista. Meidän näkemyksemme, että aina pitäisi pystyä tukemaan ympäristöystävällistä ja innovatiivista aloitteita jäsenvaltiossamme. Sitten markkinapolitiikan uudelleenarviointia koskien olen samaa mieltä mietinnön kanssa, että EU-markkinapolitiikka yhteisessä kalastuspolitiikassa pitäisi, siinä pitäisi ottaa huomioon yhteiset markkinajärjestelyt ja arvioida niitä uudelleen. Siinä pitäisi pyrkiä siihen, että tuottajajärjestöjen, tuottajajärjestöjen asemaa vahvistetaan niin, että ne pystyvät ottamaan tuotantomäärät ja laadun paremmin huomioon myöskin Markkinoiden kyky pitäisi ottaa huomioon liittyen markkinastandardeihin kuluttajille. Tämä koskee myös merkintöjä. Kuluttajat haluavat tietää enemmän kalaruoasta jota he ostavat. He haluavat tämmöistä kalat on kasvatettu. He haluavat myös tietää, että onko, ovatko tuotteet ympäristöstandardien ja kestävyyden mukaisia. Komissio on varmis tekemään työtä lainsäädäntöaloitteiden parissa, jotta voidaan antaa kuluttajille se tieto, jonka he tarvitsevat. Lopuksi vesiviljelystä muutama sana. Komissio on täysin sitoutunut saavuttamaan tavoitteet kestävässä kehityksessä vesiviljelyssä, kuten olemme jo tästä keskustelleet aiempien mietintöjen osalta, olemme myös sitä mieltä, että vesiviljelyn kehittäminen EU:ssa voi johtaa siihen, että riippuvuus vähenee tuote, tuonnista ja voidaan vastata paremmin yhä kasvavan kuluttajien kysyntään. Lopuksi haluaisin painottaa, että tämän päivän keskustelu herra puhemies, antaa äh, merkittävän panoksen äh, kalastuspolitiikan reformiin, mutta se lähettää myös tärkeä poliittinen viesti, positiivinen viesti Euroopan kalataloussektorin mihin naisille, jotka valmistautuvat äh, vaikeisiin aikoihin, mutta odottavat myös toivon viestiä tulevaisuutensa suhteen. Kiitoksia. Thank you, Commissioner Damanaki. Kiitos, komission sen Damanaki. Ja nyt pyytäisin komission sen de Huchtea lausumaan mielipiteensä. Kiitos herra puhemies, arvoisat jäsenet. Komissio tervehtii parlamentin päätöstä valmistaa aloitemietintö kala- ja kalatuotteiden tuontijärjestelyistä. Tämä antaa hyvää pohjaa aloittaa neuvottelut uudistetun kalastuspolitiikan puitteissa. Haluaisin sanoa, että parlamentin jäsen tulisi ottaa huomioon seuraavat huomiot jotka ovat nousseet esille, esille eh, mietintöluonnoksessa. Komissio on tietoinen kalastussektorin erityisistä piirteistä ja sen merkityksestä ennen kaikkea rannikkoyhteisöille. Tämä herkkyys on otettu huomioon siinä, miten on pantu toimeen yhteistä kaupapolitiikkaa. Haluaisin korostaa sitä, että kaupan politiikassa pyritään yhdistämään erilaisia intressejä, joita on eri osilla kalastussektoria mukaan tuottajat, jalostajat ja kuluttajat. Komission tavoitteena on saada politiikkaa ja vesiviljely, kalastus- ja vesiviljelytuotteille, jossa se on tasapainoista, jossa se on riittävästi tuovara, tuotetta markkinoilla, otetaan huomioon EUn tuottajien intressi samassa myöskin kuluttajien intressi ja ottaa myöskin saman aikaan huomioon muut politiikan tavoitteet. EU on voimakkaasti riippuvainen tuonnista kala- ja vesiviljelytuotteiden osalta täyttääkseen markkinoiden kysynnän. Me olemme myöskin kuluttajien jalostavan teollisuuden osalta saaneet ymmärtää, että on olemassa tiettyjä trendejä, ja tämä on, se merkitsee sitä, että kalastuspolitiikan uudistaminen merkitsee sitä, että voidaan vahvistaa taloudellista toimintaa tällä sektorilla ja sen toimintaa toimia globaalisti. Globaalistuminen tulee jatkumaan tulevaisuudessa ajatellen sitä, mitä on tapahtumassa kansainvälisessä kaupassa sekä monenkeskisellä että kahdenkeskisellä ja alueellisella tasolla. Tämä koskee myöskin kauppasopimuksia. Komissio on, on ottanut, tulee ottamaan huomioon EUn kalastussektorin monimuotoisen luonteen. Silloin on kysymys markkinapääsyä koskevista neuvotteluista ja ottamaan huomioon eri intressit, joihin vaikuttavat, kauppapolitiikka vaikuttaa, kuten juuri mainitsin. Tässä puutteessa komissio pyrkii turvaamaan riittävän ajan sopeutukselle, joka tarvitaan ottaen huomioon sen perustan, joka on olemassa käynnissä olevassa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa. Haluaisin ottaa huomioon oleiset esitykset, joita mietinnössä ovat jossa yksi mahdollisuus on irrottaa kalapoliittiset tuotteet namasta vietoyhteydessä. Mm, no, tämä on hyvin vaikeaa, hyvin vaikea ottaa erilleen kalastustuotteet namasta muista tuotteista erillisenä neuvotteluryhmänä merkitsi sitä, että EU kohdistuisi valtaisa painostus markkinoiden vapauttamisen osalta. Komissio ottaa huomioon mietintöluonnoksen osassa olevan kommentti siitä, että kalastustuote pitäisi siirtää kaupan komissiojäseneltä kalastuksesta vastaavalle komissiojäsenelle. Kuitenkin komission kollegiaalinen elin ja kaikki jäsenet vastaavat päätöksistä, joten kauppa, komission jäsen ja e, kaupan pääosasto eivät toimi yksin, vaan neuvottelevat lähes yhteistyössä merialueen ja kalastusasioista vastaavan komissaari samoin kuin meriasioiden pääosaston kanssa ja ilmoittaa niille kaikista edistyksestä eri vaiheissa neuvotteluja. Kalastussektorin erityiset tarpeet otetaan huomioon neuvottelujen, kauppaneuvottelujen yhteydessä. Komissio puolustaa EUn sektorin etuja kauppaneuvotteluissa ja ottaa huomioon sen herkkyydet niin pitkälle kuin mahdollista silloinkin, kun tämä johtaa kysymyksiin vastapuolelta neuvotteluissa. Komissio myös pyrkii poistamaan kauppaesteitä, joita kauppakumppanit ylläpitävät, jotka voisivat vaarantaa EUn teollisuuden vientimahdollisuuksia. Tätä kautta pyritään saamaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet monenkeskisesti kalastustuotteille. Mietinnössä puhutaan asianosaisista ja niiden huomioitavissa niin, että saadaan EUn tuotteille yhtäläiset mahdollisuudet ottaa huomioon tuotteet kolmansista maista. EU pyrkii ylläpitämään standardia neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa saman aikaan, kun markkinoita avataan esimerkiksi siinä, että kaupasopimuksiin säätyy kestävän kehityksen luku, ja tämä tuohon myöskin erilaisilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten YKssa, FAOssa, alueellisissa kalastuksen organisaatioissa, joissa EU on mukana. Ja haluaisin ilmaista tahtoni ja että olen käytettävissä jatkokeskusteluihin parlamentin jäsenten kanssa komission roolista kauppaneuvotteluissa, sikäli kun on kysymys kalastus- ja vesiviljelytuotteista. Kiitos. Commissioner, now I give floor. Komission se nyt annan puheenvuoron herra Jadolle puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Hyvä Puhemies, hyvät komission jäsenet, minun mielestäni meidän täytyy huomioida, että kalastuskomissio ja kaupo, anteeksi, kalastusvaliokunta ja kaupavaliokunta tässä asiassa ovat olleet yhtä mieltä. Kalastus on erityisen tärkeä meillä työllisyyden, kulttuuriidentiteetin, maaseudun asuttamisen vuoksi. Ja tästä syystä sillä on erittäin merkittävä vaikutus myös vesivaroihin – ja meillä on suuret kalavarannot, joita on liika hyödynnetty. Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on mukauttaa kalastusala globalisaation ja ne kalastustuotteet, joita tällä hetkellä on, ne vaikuttavat erittäin kovasti ympäristöön ja talouteen. Me vaadimme vielä tiukempaa integrointia niin, että kauppasopimukseen otetaan ympäristökysymykset entistä enemmän mukaan. Me tuemme ajatusta siitä, että kalastus ja kalastustuotteet irroitetaan tästä alasta, koska kyseessä ovat aivan toisenlaiset tuotteet ja niissä vaatimukset kohdistuvat elintarviketurvallisuuteen ja meidän täytyy olla aivan selvillä siitä, että kun toimimme eurooppalaisen politiikan täytyy olla esimerkillistä. Meillä täytyy olla enemmän kalastajia ja toimijoita, jotka eivät kuitenkaan ylihyödynnä kalastuskan, kalakantoja rantojemme ulkopuolella. Merci. Now we will have the speakers for our... nyt poliittisten puhujat EPP puolesta Antti Noura puolitoista minuuttia. Prego. Grazie, signor Presidente. Eh... Kiitoksia puhemies. Komission sen kollegat. Haluaisin kiittää herra Kadekia tästä kaikesta erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt näin tärkeässä aiheessa, kuten tuontijärjestelmä näin tärkeällä sektorilla on, kuten kalastusala. Mielestäni on tärkeää, että hyvin tarkasti käsittelemme tätä vaikutusta, joka tuonnilla on terveysympäristöstandardeihin. Mutta meidän täytyy myös katsoa vähän menneisyyttä. On yksi hyvin tärkeä aspekti, jota ei pidä yleen katsoa. Ja tähän tartuin, kun herra komissio sen van der Kuhti aiemmat puhujat puhuivat, kun he puhuivat tästä risti, ri, eri sektoreiden konfliktista. Tämä on aspekti, joka täytyy ottaa huomioon. Tietysti kalastussektori on erityisen tärkeä. Ja jos emme halua, että kalastajiemme täytyy koko ajan pienentää toimintaansa erilaisten rajoitusten vuoksi, jotka liittyvät meidän kunnioittamiseen. Jos näin on, niin sitten täytyy tehdä kovemmin työtä tällä sektorilla sekä tai molemmat komissiot mielestäni sanovat, että he olivat valmiita tekemään kovaa työtä tällä alalla. Mutta on tärkeää mielestäni, että meillä on yhteinen rintama, että, että meillä on yhteinen linja. Puhemies keskeyttää. Questa relazione diventi ah. un prospettiva importante per il futuro. Grazie. Mutta on erityisen tärkeää, että meillä on tulevaisuuden näköala myös. Keep Kiitos. Pidän pitäytymään puheajoissa, koska jo nyt olemme myöhässä aikataulussa. Herra Kapula Santos, sosiaalidemokraattien puolesta. Señor presi- presidente, senhora y e senhor comissário, señoras y e señores diputados. Komission jäsenet, hyvät kollegat. Kalastus ja vesiviljelytuotteet ovat erittäin tärkeä osa ruokavalio Euroopassa, niin kuin me kaikki tiedämme. Ja me tuomme yli 60 prosenttia prosenttia tarpeistamme, kuten komission jäsen jo totesi. Tämä osoittaa sen, miten tärkeä herra Kadekin mietintö on. Ja varjoesittelijänä olen tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä etsittäessä tasapainoista lähestymistapaa sektorin kannalta Ajattelen työpaikkoja, joita sillä on, ja ajattelen myöskin eurooppalaisia kuluttajia. S&D-ryhmä voi tukea perusjohtopäätöksiä ja ajatuksia, jotka ovat Kadekin mietinnön takana, ennen kaikkea ajatellen niitä huolenaiheita, joita siinä on esitetty, ja suosituksia siitä, että on tarvetta turvata laatu, jotta huomioon terveysnäkökannat silloin, kun on kysymys tuoduista kalatuotteista. Ja ottaa huomioon myöskin ne elementit, jotka liittyvät jalostamiseen ja pakkaamiseen. Mietinnössä myös tartutaan muihin kysymyksiin, joita en nyt ehdi tässä ottaa esille, mutta haluan kuitenkin sanoa, että ryhmäni tulee tukemaan tätä mietintöä. Onnittelut herra Kadekille hyvin tehdystä työstä. Gallagher. Nyt herra Gallagher liberaalien puolesta. Minuutti. Uh, Hyvä puhemies, komission jäsenet. Haluan onnistua edustaja Kadekia tästä mietinnöstä. Hintojen nousu viime vuosina johtuu siitä, että kilpailu on lisääntynyt myös ulkomailta. Näiden kalatuotteiden tuottajiin ei kohdisteta niitä tiukkoja vaatimuksia, jotka kohdistetaan EU-toimijoihin, esimerkiksi elintarviketurvallisuuspuolella ja terveyspuolella. Tuotteet tulevat Euroopan markkinoille hintaan, joka on täysin äh, epätaloudellinen suhteessa eurooppalaisiin tuottajiin. Tähän asiaan täytyy puuttua ja tiedän, että komission sen tähän asiaan puuttuu Mm, meille tuodaan valtavasti tuotteita ulkomailta, mutta kun tarkastelen omaa maatani niin esimerkiksi, joka tuo 46 000 tonnia kalatuotteita, niin selkeästi nähtävissä, että kuluttajat eivät ole tietoisia maahantuodun kalan ja maassa tuotetun kalan välisistä eroista. Meidän täytyy tarkastella tätä eh, tilannetta, jotta voimme vähentää 66 prosentin tuontia 50 prosenttiin sadojen vuosien aikana. Meidän täytyy varmistautua siitä, että se byrokratia, joka nyt tukahduttaa tämän sektorin tällä hetkellä, että sitä yksinkertaistetaan ja että kaikki pääosastot toimivat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tämän toimialan etujen mukaisesti. Madame Levin. Rova Levin, vihreiden puolesta puolitoista minuuttia, ei enempää. Herra puhemies, arvoisat edustajat. Pidän hyvänä herra Karekin mietintö, joka koskee tuonnista Eurooppaan. Euroopan omat kalavarat ovat vähentyneet järkyttävällä tavalla 97 vuodesta 26 prosenttia, yli 6 prosenttia kalastajia Euroopassa käytetään, tuodaan Eurooppaan. Näin ei pitäisi olla. Jos me olisimme itse huolittaneet paremmin omista kalvaroistamme ja olisimme harjoittaneet periaatteita, joissa kalastaa niin paljon kuin voidaan, silloin olisi voitu lisättyä kaksinkertaisesti tämä tuotettu määrä. Nyt me kuitenkin olemme huolehtimaan siitä, ettemme siirrä kalastusongelmiamme muihin maihin. Kadekin mietinnössä on tartuttu molin tärkeisiin välineisiin, joita EU voi käyttää. Ensimmäinen niistä on asetus, joka koskee sitä, että kaikki kalastus, jota tuodaan sinne sen täytyy olla hyväksyttävä, täytyy saada tietää, mistä se on tuotu, missä se on kalastettu, kuka sen on kalastanut, mutta tämä ei riitä välttämättä. Monissa osissa maailmaa laiton kalastus on tyypillistä ja köyhissä maissa ei ole riittävässä mahdollisuuksia tarttua asiaan ja ei ole vaikea saada tällaisissa maissa, joissa on korruptiota, saada tarvittavia papereita kalan vientiin, joten EU, joka on suurin kalastustuotteiden tuoja, on otettava vastuunsa konkreettisesti, teknisesti, antamalla taloudellista tukea, antaa resursseja, jotka ovat mahdollisuuden, että voidaan toteuttaa valvontaa kehitysmaissa muut välineet ovat jo olemassa yhdistyneissä kansakunnissa. Meillä on hyviä kansainvälisiä sopimuksia, mutta ne täytyy panna myös toimeen ja on kysymys vain soveltamissopimuksesta, joka liittyvät FAOn käytänteisiä koskevat vastuullista kalastusta. Ne täytyy toteuttaa. Kiitos. Thank you. Kiitos, herra Grubacik, konservatiivien reformistien puolesta. Kiitoksia, puhemies, hyvät kuulijat. Haluaisin sydämellisesti kiittää herra Kadekia näin tärkeästä mietinnöstä, jolla on hyvin tärkeä merkitys tähän yhteiseen kalastuspolitiikkaan, jota kehitetään tällä hetkellä. Jo sen luomisen hetkellä pystyy huomioimaan monia yhteisen kalastuspolitiikan osa-alueita, jotka meidän mielestämme ovat erilaisia komission mielipiteestä. Kalastajien mielestä tämä mietintö on avainasemassa, jolla pitäisi olla tärkeä, suuri merkitys yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuuteen markkinajärjestelyiden osalta. Euroopan komission sen monissa tapaamisissa te toistitte nämä kiintiöt, kiintiöasian. Olen vakuuttunut, että tämän mietinnön eh, ehdotusten eh, toteuttaminen on hyvä vaihtoehto komission ehdottamille asioille. Kiitos. Rova Thank you. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät komission jäsenet. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää mietinnöstä. 24.6.2008 vastauksena talouskriisille, joka kohdistui Euroopan kalastuslaivastoon, Euroopan kalastusneuvosto hyväksyi tilapäiset ja erityismenettelyt, joiden avulla viedään eteenpäin kalastuslaivaston tilannetta kun kalastajat pyrkivät vastaamaan näihin menettelyihin, niin samalla globaalin kalastuksen taso romahti. Tämä on tapahtunut samanaikaisesti, kun äyriäisten ja kalan tuotanto ja tuonti on lisääntynyt huomattavasti. Eurooppa tarvitsee kalaa, me tarvitsemme kalatuontia, mutta haluaisin vaatia, että niitä ei tuoda maahan kustannuksella millä hyvänsä. Kalastajat eivät saa juurikaan tukia, mutta ristiriitaisuus on siinä, että kun pyrimme poistamaan nämä tuet, eurooppalainen politiikka mahdollistaa sen, että voidaan tuoda vesiviljely- ja kalastustuotteita, joita ei ole millään tavalla säännelty, jotka näin vesittävät kestävän kalastusteollisuuden, johon pyrimme. Eurooppa ei voi päästä molempiin ratkaisuihin. Meillä puuttuu johdonmukaisuus ja siitä syystä tuen Kadekin mietintöä. Thank you, colleague. Kiitos kollegat. Te, jotka tulitte äänestämään, huomaatte, että äänestykset pidetään, alkavat kello 12.20, joten voisitteko olla hiljaa niin, että voimme saada tämän mietinnön käsittelyn loppuun. Seuraava puhuja on Rova Fraga Estevez. Kiitos puhemies. Tämä mietintö on vastaus siihen turhautuneisuuteen, jota on yhteisössä kalastussektorilla. Tämä sektori, herra komission jäsen, ei vaadi protektionismia, se vaatii sitä, että tunnustetaan vastuu, joka on kaupan alueella, ei enempää. Tästä syystä me erityisesti tuemme herra Kadekin mietinnössä vaatimusta, että kalastuskoppaleet siirrettäisiin kauppa pääosastolta ja siirrettäisiin pää, meriasiat meri pääosastolle niin kuin tapahtuu myöskin maatalouden osalta kun me puhumme tonnikalasta, meidän on katsottava, että sopimuksia, joita on Tyynenmeren alueella Papua Uudenkinean ja Fitchin kanssa, ja ajattelen niitä alkuperämääräyksiä, joita ovat tärkeitä meidän tärkeimpien kipaiden osalta kuin miksi Filippiinen osalta, mutta on tärkeää, että mitä sitä, mikä vaikutus tällä on työllisyyteen ja kestävään kehitykseen, ja ajattelen niitä toimia, jotka liittyvät siihen, että tämä on hyvin suuri ympäristövaikutus. Ajattelen myöskin laitonta kalastusta ja tämä on tärkeä vastuu, joka otettava huomioon. Fraga, Mr. Gallagher has point of order. Kiitos, Fraga. Kyllä Gallagherilla on työllisyyspuheenvuoro. The behavior of members of this house today is disgraceful. It käyttäytyminen on täällä häpeällistä. Tämä tapahtuisi missään muussa parlamentissa maailmassa. Ja jos ei kunnioiteta kalastusvaliokunnan puheenjohtajaa ja kalastusta ja yleensä, niin ehdotan, että keskeytetään istunto ja jatketaan sitten, kun se on tämän salin kunnioitus ja ei, ei pidetä kokouksia näin. Hmm? Mr. Gallagher, we are... Gallagher, meidän täytyy jatkaa keskustelua. Ja nyt pyytäisin kaikkia kollegoja olemaan hiljaa niin, että me voimme työskennellä vielä 10 minuuttia ja saada tämän tärkeän asian päätökseen. Rova Rodust on seuraava puhuja. Hyvä puhemies. Hyvä Rova Damanaki. Euroopan kalastuspolitiikka on valtavien haasteiden edessä. Kalastajamme kamppailevat pienentyvien kalakantojen kanssa ja samaan aikaan heidän täytyy selviytyä kilpailussa maailmanmarkkinoilla, joka ei aina ole reilua. Nyt täytyy pikaisesti ryhtyä radikaaleihin reformeihin, jotta ylikalastus vesillämme voidaan lopettaa ja varmistaa eurooppalaisen kalastuksen selviäminen. Olen samaa mieltä Damanakinksen kanssa siitä, että emme voi vaatia kalastajiltamme liikaa, niin että Toisaalta vaadimme syvällekäyviä reformeja ja toisaalta kaupan vapauttamista. Näiden asioiden opettaminen yhtä aikaa on kalastajille liian suuri vaatimus. Paras tapa parantaa kilpailukykyä on elvyttää kalakannat. Toinen tapa varmistaa Euroopan kalastuksen selviytyminen ovat paremmat merkinnät. Uskon, että eurooppalaiset kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän eurooppalaisesta kalasta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 Verehrte Kollegen, Sorry, I have to cut you off. Pahoin joudun keskeyttämään. Tämä seuraava puhuja on herra Wengsa. Yksi minuutti. E, Hyvä puhemies, vähän aikaa, joten haluaisin vain painottaa herra Kadekin mietinnön yhtä osa-aluetta. Kaloja ei pitäisi käsitellä niin kuin muita teollisuustuotteita, mutta niitä pitäisi päteä VTOn kaupan eh, periaatteet ar- aroissa tuotteissa. Semmoksi hyvä ajatus on se, että voidaan tarkistaa, olisiko eh, hyödyllistä tarkistaa nämä namasäännöt Niin, että otetaan huomioon nämä säännöt, jotka ovat erilaiset aroille tuotteille ja elintarviketuotteille. For one minute. Trotman, yksi minuutti. Trautman. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Haluan onnitella kollega Kadekki aivan erinomaista työstä. Tämä teksti, josta tänään äänestetään, merkitsee ehdotonta kehitystä meidän ö, suhtautumisessa vapaaseen kauppaan. Tämä linja, joka tässä nyt on puolustettuna, näin meidän linjamme on ehkä vähemmän naivi. Euroopan tuotanto ei ole riittävää, ja se, että me tuomme maahan tuotteita on tietysti totta, mutta meidän täytyy ehdottomasti vahvistaa ensinnäkin omien kalakantojemme uusiutumista, jotta voimme taata tämän, työ, tämän alan työpaikkojen säilymisen ja ylipäätään alan säilymisen Euroopan unionissa. Meidän tulee myös taata se, että eurooppalainen kalastus- ja vesiviljelymarkkinat eivät joudu kärsimään epäoikeudenmukaista kilpailusta suhteessa ulkomaisiin tuotteisiin. Tästä syystä suhtaudun myönteisesti niihin sosiaali- ja ympäristönormeihin, joita Euroopan unionissa on. Thank you, Kiitos. Petrao Neves, yksi minuutti. No, no. Senhor Presidente, Senhora Comissária, Europa hoje mercado europeu. Eurooppa on tänään suurin markkina-alue kala- ja vesiviljelytuotteille. Me tuomme 60 prosenttia käyttämästämme kalasta. Tuotantomme ei riitä eikä tule riittämään tulevaisuudessakaan eikä vastaa meidän kysyntäämme. Siksi meidän on harjoittava tuontia. Meidän täytyy tarkastella kahta ratkaisevaa kysymystä tässä yhteydessä. Ensinnäkin sitä, että luomme välttämättömät ennakkoehdot niin, että yhteisön kuluttajilla on mahdollisuus saada kala- ja vesiviljelytuotteita, jotka ovat korkealaatuisia silloin, kun niitä tuodaan. Toiseksi on saatava puitteet reilulle kilpailulle sekä tuote, tuote, tuotujen tuotteiden osalta että sellaisten osalta, jotka on pyydetty tai kasvatettu Euroopassa. Joten tuotetut, tuotut tuotteet, niiden täytyy täyttää samat sosiaali-, ympäristö- ja terveysmääräykset kuin yhteisön tuotteidenkin. Tarvitaan jonkinlaista yhteistä markkinajärjestelyä eh, kalastus- ja vesiviljelytuotteille ajatellen niitä mekanismeja, jotka liittyvät siihen, että voidaan käyttää alhaisempia tulleja eh, tietyille tuotteille. Kadek on tehnyt eh, ajankohtaisen mietinnön ja on tehnyt hyödyllisiä esityksiä, jos halutaan saada aikaan kestävä sektori Euroopassa ja ottaa huomioon myöskin markkinoinnin. Kiitos, hyvät kollegat, vielä kerran pyytäisin olemaan kärsivällisiä ja hiljaa. Me luovumme nyt menettelystä ilman äh, puhujalistaa, joten meillä on nämä kolme puhujaa jäljellä, joten pyytäisin, että olisitte hiljaa vielä muutaman hetken. Rova Andres Baria, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen Damanakia ja kiitos myöskin kaupassa komission jäsenestä, joka on täällä paikalla, kun on kysymys tärkeästä mietinnöstä, joka koskee tuontijärjestelyjä. En tule toistamaan, aion sanoa pikaisesti sen, mitä haluan sanoa, koska kalastus on tärkeä kysymys ja näyttää siltä, että meillä on paljon liikettä. On muutama perusavainen kysymys, että meillä ei ole riittävästi omaa tuotantoa ja että paljon kilpailuja täytyy taata kalastus Euroopassa ja että haluaisin kääntyä kauppa-asioista vastaavan komissiosen puolen. Ei voida jatkaa sitä, että kalastus ei ole herkkä tuote, ei voida Jatkoa sitä, että toteutetaan normeja, jotka koskevat ei muiden kuin maataloustuotteiden markkinoille pääsyä. Täytyy, ei voida mennä normien alle, joita FAO ja WTO toteuttavat. Täytyy pyrkiä kestävää alkalosta täytyy pyrkiä ylläpitämään lajeja jos me emme katso, että maatalous, tämä on mahdollista vain, jos emme katso, että kalastus ei ole välttämätöntä. As I already made... No niin, kuten mainitsin aikaisemmin, me siis emme nyt sovella menettelyä ilman puhujalistaa. Annan puheenvuoron nyt kahdelle komission jäsenelle. Kollegat, pyytäisin teitä olemaan hiljaa. Olen aivan varma siitä, että haluatte kuulla, mitä komissiolla on sanottavana, kun he vastaavat kysymyksiin, joita jäsenet ovat esittäneet. Mr. Atkins, points of order. Atkins, puheenvuoro. Chairman. Puhemies. Minä nousen jälleen kerran täällä ehdottamaan teidän kauttanne kokoukselle, että kyllä siellä täytyy nyt saada hommat hanskaan. Meille kerrottiin alun perin, että äänestys on kello 12. Nyt sitä on viiden, viiden minuuttia siirretty viiden minuutin välein. Ihmisillä on lentokoneet, joihin pitää ehtiä. Tämä on ihan naurettavaa. Se tekee parlamentin naurunalaisuudeksi. Saakaa nyt homma hoitoon. Niin, on ilmoitettu, että äänestyksiä lykättiin ensin 12.15 ja sitten 12.20, joten nyt pitäisi jatkaa kuitenkin komission vastauksilla ja olen varma, että voimme äänestää kello 12.20 komission jäsen Damanaki. Thank you, President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ei minä saattaa olla hanskaan. Mutta voin vain todeta, että me otamme huomioon kaikki ne huolenaiheet, jotka parlamentin jäsenet ovat maininneet. Komission jäsen Hyht ja minä olemme jo maininneet sen, että pyrimme löytämään tasapainon. Me tarvitsemme kestävän kalastusalan ja meillä on velvoitteita VTO-suuntaan ja muillekin kansainvälisille järjestöille. Haluaisin vakuuttaa kaikille, että teemme parhaamme, jotta voimme olla mukana tässä niin, että kalastuspolitiikan uudistuksemme takaa parhaan tulevaisuuden kalastajille. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Ja nyt, jos äh, hän haluaa puheenvuoron, esittelijä Kadek saa vielä puheenvuoron. Hmm? Oui, le souhaite, monsieur le président. Niin, haluan kyllä puheenvuoron. Ensinnäkin minun mielestäni kollegoiden käytös on täysin kunnioittamatonta ja ei voi lainkaan sitä hyväksyä. Tämän kaltaisessa parlamentissa se on aivan skandaalimaisessa. Tämä on häpeällistä. Ajattelette vain yhtä asiaa, että pääsette äänestämään ja pääsette täältä kotiin. Me työstämme tässä tärkeää mietintöä ja niin paljon pitäisi olla kunnioitus että voitte täällä kuunnella ihmisiä, jotka puhuvat. Joka tapauksessa, hyvät ystävät kun tässä nyt pääsin vähän suutahtamaan, niin en epäile lainkaan sitä, että muutama minuutin kuluttua aiotte äänestää erittäin laajasti tämän mietinnön puolesta. Ja haluan kiittää komissio, kalastusvaliokunnan kollegoita ja Carmen Fraga, puheenjohtajamme, joka hyväksyi tämän aiheen ja antoi minulle sen tehtäväksi. Lisäksi haluan kiittää Kapula Santosia, Raimersia, Grobarczykia, ja Lövin ja kaikkia varjoesittelijöitä omasta panostuksestaan. Lisäksi haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat olleet mukana työstämässä tätä mietintöä, jotka ovat mahdollistaneet tämän tutkimuksen, varsinkin kauppapääosaston ihmiset. Zlotan Somogi, Miriam Garcia Ferrer, kauppapääosaston Pierre Milat, Christian Rambo ja Juan Ranko meripääosastolta ja kiitän te, e, komission jäseniltä Monakia ja de Hyhtiä täällä paikan päällä, vaikka teidän vastauksenne eivät olleetkaan sellaisia, että olisin niihin täysin tyytyväinen. Joka tapauksessa haluan kiittää myös ryhmän jäseniä, Olivet Menesiä ja muita. Ja erityisesti haluan myös mainita Philip Muscardin, joka on erityisesti auttanut minua tässä mietinnössä ja ollut mukana tätä laatimassa. Haluan teitä kaikkia kiittää jo etukäteen äänestyksestänne. Thank you, Mr. Kade. Kiitos, Kadek. Ja nyt herra de Hucht ei vastannut siksi, että tässä salissa on näin valtaisa melu. Haluan pyytää anteeksi kummaltakin komissiaselta sitä, että täällä on tällainen melu. Ja kello on nyt kello 12.20 ja siirrymme äänestyksiin. Kiitos.